tee huomioita, niin sitten nämä nimitykset hyväksytään. Seuraava istunto on huomenna 22. lokakuuta 2009 kello 9 13 ja kello 15-17. Esityslista on julkistettu eh, internetissä. Haluaisin kiittää, istunto on päättynyt.